integroidaan niiden politiikkaan ja toimintoihin. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu suullisesta kysymyksestä on päättynyt, joten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli Kammerbertin mietintö hybriditelevisio. Ja pyytäisin, että esittelijä puhuu hänellä neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin kiittäisin varjoesittelijöitä. Tämä mietintö tulee nyt oikeaan aikaan. Kukaan ei enää epäile sitä, etteikö hybriditelevisio veisi nyt sääntelyä uusille rajoille. Kyse on uudesta yhteiskunnallisesta kysymyksestä. Medioiden lähentyminen on hyvin laaja ala Toiset nukkuvat aamulla ja katsovat, että mediasääntely ei enää ole kilpailun tasalla. Ja toiset haluavat edistää internetin käyttöä. Mutta niin kauan kuin konsensus on olemassa siitä, että mediapoliittisissa ja yhteiskunnallisia asioita halutaan edentää, haluamme nuori, nuorisoa suojella ja valvoa median monimuotoisuutta, me emme voi hoitaa tätä asiaa niin kuin aikaisemmin. Media on kulttuuri- ja yhteiskunnallinen tuote hyvällä, ja olemme samaa mieltä siitä, että median sisältöä ei pidä valvoa, mutta meillä pitää olla luovia ideoita, jotta voimme luoda sääntöjärjestelmän, joka ylläpitää tätä tasapainoa. Meillä on uusia esimerkiksi toimijoita, TVn valmistelijoita, ja heidän tilannettaan ei enää voida tämänhetkisellä säännöllä kattaa. Me meidän täytyy katsoa, ettei kukaan voi valvoa yksinomaan sitä, millaisia sisältöjä saa välittää ja millaisia ei. Ja sisällön sääntely on yksi tärkeimpiä asioita mediamaailmassa. Ja kaikessa median säätelyssä pitää ottaa tämä huomioon, kun niitä otetaan käyttöön tulevaisuudessa. Mietinnössä on mietitty perussääntöjä, ja siellä ei ole kaikkia kysymyksiä kaikkiin kysymyksiin, mutta olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy keskittyä yhteissääntelyyn, meidän täytyy miettiä kannustinjärjestelmiä, joista pitää keskustella. Ainoastaan tällä tavalla valtion asian puuttuminen voi olla tehokasta kuitenkaan vaarantamatta monimuotoisuutta ja meidän pitää myöskin suojella nuoria ja lapsia. Meidän pitää välttää sensuuria, josta minua kuitenkin on syytetty, ja median pitää olla etuasemassa ja riippumatta sisällöstä sillä on tietty yhteiskunnan tehtävä ja yhteiset laite eivät tässä nyt kaikkea kata. Eikä voi olla niin, että tulevaisuudessa laitteiden valmistajat päättävät, mitä voimme katsoa TVstä, mitä en, emme. Viime kädessä katselija katsoo, millaisia sisältöjä hän haluaa katsoa. Meidän on varmistettava, että tämä on käyttäjäystävällistä ja yksinkertaista, ja jo nyt on merkkejä siitä, että riittävästi ei ole suojeltu sisällön integriteettiä. Meidän täytyy varmistaa se, että päällekkäiset sisällöt ovat mahdollisia vain silloin, kun katsoja tai primäärisisällön tuottaja sen sallii. TV ja internet yhdistyvät ja nyt on uusia mainosmuotoja ja lineaariset palvelut ovat tiukasti säänneltyjä ja ei-lineaarisissa taas lähes kaikki on sallittua. Tämä johtaa kilpailun vääristymiseen ja rahoitusongelmiin ja tämänhetkiset määrälliset mainosmäärät, esimerkiksi kuinka monta minuuttia se mainostaa tunnissa, ne kuuluvat jo historiaan ja on ehdottoman tärkeää, että on yksityisasia, jos joku halua katsoa dokumenttia, lääkärisarjaa tai Stern TVtä hybridilaitteestaan. Ja meidän täytyy katsoa myöskin, miten tietoja kerätään. Ja meidän täytyy kaikkien kiinnittää huomiota siitä, siihen, että kaikkea hyvää on uudessa mediamaailmassa, mutta siellä on myöskin vaaroja, jotka vaarantavat perusoikeuksia. Toivottavasti tällä mietinnöllä voimme tehdä parannuksia ja nähdä, mihin suuntaan keskustelussa edetään tulevina vuosina. Ja toivottavasti saan parlamentilta laajan tuen tälle mietinnölle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten menetty ilman puhujalistaa. Ja ensimmäinen Ferhajen. Puhemies, Petra Kammerievetin mietintö valaisee osa-alueita lähestyvästä mediamaailmasta se, että on erilaista tarjoilua se leviää yhä enemmän internetin kautta. Älykkäät televisiot ovat erityinen tapa näiden medioiden osalta, ja siinä perinteinen tarjonta on yhdistetty siihen, että samaan aikaan voidaan antaa tarjontaa myöskin internetistä. Tämä on erityinen haaste audiovisuaaliselle mediasektorille, joka direktiivin mukaan on hyvin tarkkaan säädettyä. Sen sijaan internetin tarjouksia koskevat muut säädökset, kuten e-kauppa Samantyyppiset tarjoukset siis tulevat tässä nyt yhteen, joita säällä ei tavoin. Meidän pitää katsoa, miten avoimuus internetissä, mutta myös yhteiskunnallinen merkitys, joka yleisradiolla on, otetaan asianmukaisesti huomioon. Lähikuukausina me tulemme intensiivisesti puhumaan siitä, miten tiedotusvälineet lähenevät toisiaan. Tällä mietinnöllä mennään ensimmäisen kerran nyt oikeaan suuntaan ja kiitänkin esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksia. Ja sitten Vea. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää kulttuurivaliokunnan nimissä Petra Kamerafeld on käsitellyt tätä asiaa, joka on yhä tärkeämpi tulevina vuosina. Televisiolla on suuri vaikutusvalta yhteiskunnassa ja tämänhetkinen audiovisuaalinen direktiivi kattaa vain perinteisen television, mutta meidän pitää katsoa eteenpäin. Me tulemme näkemään uutta teknologiaa, jossa yhdistetään TV ja muut mediat. Ja näihin laitteisiin liittyy yhä enemmän merkitystä, koska tätä kautta asetetaan ehdot myös meille, miten pääsemme käsiksi sisältöön. Siksi meidän pitää sopeutua tuleviin muutoksiin jo nyt mukaan lukien tämä hybridi-TV. Meidän pitää puhua saatavuudesta, henkilötietosuojasta ja niin edelleen. Meidän pitää edelleen varmistaa se seikka, että laitteet sopivat yhteen keskenään ja pitää estää ennalta monopolien syntyminen. Kiitoksia sitten Hills. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Ja oli ihme, että liberaalit torjuvat tämän mietinnön, koska tämä on erilaista sensuuria. Mietinnössä se, että nyt ei suoraan voi lukea, mutta se kuitenkin on menossa siihen suuntaan. Ja täytyy selkeästi sanoa, että niin kamerevert, me emme halua, että näillä alustoilla säännellään kaikkea ja että säännellään sitä, mitä kuluttajat voivat katsoa. Ei voi olla niin, että politiikan kautta selitetään, että tämä on hyvä ja tämä on huonoa. Tätä Tämän kuluttaja voi löytää helposti ja tämän nopeasti. Politiikan kautta ei voi kaikkeen puuttua. Mielestäni tämä on nyt ensimmäinen askel kohti sensuuria ja nimenomaan sitä liberaaleina me emme halua. Meidän täytyy muistaa, että meillä on monimuotoisuutta tulevaisuudessa. Aikaisemmin oli yleisradiotoimintaa pelkästään, mutta nyt tämä tilanne on vaarallisempi, koska on niin paljon monimuotoisuutta ja kuluttajat voivat itse kyllä päättää, mitä he haluavat katsoa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi McLaughlin. Hybrid TV on jännittävä keksintö, mitä tulee. Laitteet ovat kuitenkin jo pitkälti käytössä mutta olemme kuitenkin tämän vallankumouksen alkuvaiheessa vasta mitä tulee ohjelmistojen kehittämiseen. Tämä osoittaa minkälaisia haasteita median pluralismiin, mainontaan ja alaikäisten suojeluun liittyy. Tässä tarvitaan, tar, tarvitsee varmistaa myös reilu kilpailu, mitä tulee eurooppalaisen sisällön tarjoajien, niin heihin liittyy EU-lainsäädäntö ja sitten taas miten otetaan huomioon muut kansalaiset toimijat. Pitää tarkastella myös mainontasääntöjä audiovisuaalisessa mediassa ja miten suojellaan alaikäisiä. Tällä hetkellä näitä sääntöjä ei sovelta internetin. Tämän takia me vetoamme komission, jotta se otta, pohtisi sopivia Euroopassa puitteita, jotta sisällön laatu ja integraatio ovat samalla tasolla. On kyseessä sitten mikä tahansa äh, foorumita käytetään. Haluaisin kuitenkin korostaa, että vielä on laajoja alueita, jos opetetaan se muuallakin Euroopassa, joissa on huonot infra- internetyhteydet, jolle me voi tarttua näihin haasteisiin. Hybrid-TVstä tulee luksusta, josta vain harvat voivat nauttia kaupunkialueilla, jossa on nopeat, inter- nopeat internetyhteydet, mutta tulen kuitenkin äänestämään tämän mietinnön puolesta. Kiitoksia sitten Möltser. Kiitos puhemies kun ajatellaan tätä hybriditelevisiota, jos sen kautta todellakin onnistuu internetin ja yleistötoiminnan yhdistäminen olemaan mahdollista, silloin on tärkeää, että on sellaista toim- käyttömahdollisuuksia, jotka perustuvat intuitioon. Kuitenkin perinteinen television käyttö, verkottunut televisio, tulee sanomaan pelkästään historiaa, on hyvin monia tapoja, joilla voidaan käyttää tarjontaa hybriditelevisiossa, se, että on erilaisia linkkejä, erilaisia verkkosivuja, myös erilaisia mediateekkejä ja erilaisia appeja, appseja, joita voidaan käyttää, jotka myös löytyy mahdollisuuden erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin ja erilaisiin ohjelmiin. Hybriditelevisio tätä kautta merkitsee myöskin haastetta eurooppalaisille oikeudellisille puitteille. On myös kyseenalaista se, että miten mainonnan ja nuorison suojelun osalta riittävät olemassa olevat eurooppalaiset oikeudelliset puitteet. Ja kysymys on myöskin siitä, pystyvätkö kansalliset säätöviranomaiset myöskin seuraamaan teknologian kehitystä. Boris. Kiitos sitten Boris. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym pogratulować. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijä kulttuurivaliokunnasta erinomaisesta mietinnöstä. Tämä on erittäin tärkeä teksti, koska mediamarkkinat, mediapalvelumarkkinat ovat muuttumassa. Tällä hetkellä me voimme nähdä samasta ruudusta eri TV-tyyppien sisältöä internetistä, digitaalista ja niin edelleen. Valtava potentiaali liittyy tähän. Me olemme Otan tässä tärkeitä kysymyksiä, miten voidaan suojella esimerkiksi alaikäisiä lapsia mainonnalta, miten voidaan rajoittaa mahdollisesti mainontaa tietenkin. Yleisön pitäisi myös voida vaikuttaa siihen, mitä he katsovat kotona. Siksi meidän pitäisi ottaa huomioon myös näkövammaiset, kuulovammaiset. Mietintö on erittäin hyvä asiakirja. Se on hyvä lähtökohta, kun aletaan keskustella siitä, miltä TV tulee näyttämään lineaarisilla ja ei-lineaarisilla markkinoilla. On hyvä, että olemme näitä kysymyksiä esittäneet. Tulevaisuudessa varmasti meidän pitää tarkistaa direktiiviä, mutta tällä hetkellä varmasti saamme tästä aikaan hyvän keskustelun. Kiitos teidän komission jäsen Haan, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Uh, President. Kiitoksia puhemies. Me pidämme hyvänä Euroopan parlamentin mietintöä hybriditelevisiosta. Tämä oikea-aikainen mietintö käsittelee monia asioita, jotka heijastelevat audiovisuaalisen alan monimuotoisuutta. Komissio hiljattain julkaisi vihreän kirjan, eli valmist, audiovisuaalisen maailman seuraavat vaiheet. Se liittyy julkisiin kuulemisiin. Hybrid-TV ja ICT-teknologian lähentyminen tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita, jotka vaikuttavat audiovisuaaliseen sektoriin ja arvoihin, jotka liittyvät tähän politiikan alaan. Me arvioimme tätä mietintöä ja myöskin sitten vihreän kirjan kuulemisten tuloksia. Ja mietinnössä on todettu, että me myös, myöskin analysoimme sitä, miten lähentyminen vaikuttaa käytettävyyteen tämänhetkisten sääntelymekanismien toimintaa. Ja odottelemme nyt palautetta näihin kysymyksiin julkisissa kuulemisissa. Sitten mitä tulee lähentymiseen audiovisuaalisella alalla ja miten nämä audiovisuaalisten palveluiden direktiivi tulee vaikuttamaan, niin olemme jo saaneet paljon kannanottoja. Joitain mukautuksia pitää tehdä ja toisten mielestä direktiivi, joka hyväksyttiin äskettäin, toimii edelleen hyvin. Itse- ja yhteissääntely on myöskin mainittu ja tästä syystä mukaan on otettu näitä kysymyksiä vihreän kirjaan – ja komissio on avoin sille mahdollisuudelle, että direktiiviä tulee uudistaa vihreän kirjan kuulemisten jälkeen. Jos tällainen tarkastelu on tarpeen, niin me katsomme sitä sitten myöhemmin. Kuulemiset ovat avoinna tämän vuoden elokuun loppuun asti ja odottelemme hyvää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja kun valmistelemme audiovisuaalisen politiikan aloitteita, oli kyse sitten lainsäädännöstä tai muista toimista. Komission tavoitteena on varmistaa talouskasvu ja eurooppalaisten arvojen noudattaminen ja kulttuurisen monimuotoisuuden edistäminen. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen. Kollegat, keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan myöhemmin tänään. Meillä on nyt viiden minuutin tauko ja aloitamme äänestykset kello 12.